Siirrymme äänestämään ja pyydän teitä istuutumaan. Esityslistan mukaan meillä on aluksi äänestys Hans-Peter Martinin mietinnöstä, joka koskee liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoja ja teknisiä ääritelmiä. Äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esityslistan mukaan seuraa nyt yksinkertaistetun menettelyn mukainen äänestys Rouva Borsellinon mietinnöstä aiheena Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia nimen huta-äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja yhtä lailla yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti herra De Jongin mietintö, joka koskee EUn lähestymistapaa rikosoikeuteen, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhtä lailla yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti rouva Irigoyen Peresin mietintö haavoittavassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistaminen. Äänestämme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esityslistan mukaan seuraa nyt äänestys Hans-Peter Martinin mietinnöstä eurometallirahojen liikkeeseen lasku. Käsittelemme mietinnön. Meillä on ensinnäkin kompromissitarkistusten osa ykkönen. Ketkä äänestävät sen puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin kakkospaketti on käsitelty. Siirrymme nyt äänestämään ehdotusta muutetussa muodossaan. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos nimen huutoäänestyksenä, joka alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraavaksi herra Busuttilin mietintö kyseessä sisämarkkinoiden tulostaulu. Käsittelemme päätöslauselmaesityksen. Siihen on yksi tarkistus, tarkistus numero yksi, kohtaan 12. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluaako joku, että tämä tarkistetaan? Tarkistus alkaa. Äänestys päättyy. Avaamme äänestyksen vielä uudelleen. Tässä oli ilmeisesti vielä teknisiä ongelmia. Pyydän teitä äänestämään siis vielä uudelleen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. esitys on hyväksytty. Ja näin siirrymme äänestämään päätöslauselmasta kokonaisuutena nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt vielä rouva Boskurtin mietintö, naisten tulevaisuuden näkymät Turkissa vuoteen 2020. Tutkimme tämän päätöslauselmaesityksen. Voin ilmoittaa, että tarkistus 9 on hylätty, koska se ei täyttänyt ehtoja. Voimme äänestää aluksi yhdessä seitsemästä tarkistuksesta, ketkä ovat niiden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme äänestämään kohdasta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus seitsemän puolesta. Tarkistamme tämän nimenhuutoäänestyksellä, koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyseessä siis tarkistus 7. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Siirrymme sen jälkeen kohtaan 41. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 45. Puolesta. Vastaan hyväksytty. Kohta 49, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, yhtä lailla hyväksytty. Sen jälkeen kohta 52 myös kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kohta 57 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja kohtaa 61 yhtä lailla nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tarkistuskohta on hyväksytty. Nyt päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja päätöslauselma on hyväksytty. Siirrymme nyt. Bericht von Frau. Rouva Gurmain mietintöön. Sen aiheena on Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen kansalaisaloitteen täytäntöön panemiseksi. Tutkimme tämän ehdotuksen ja huomautan, että edellytetään määrä enemmistöä ja esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä, Rova Gurmai. Hyvä varapuhemies, hyvä komission edustaja ensimmäinen neljättä kansalaisaloite tulee voimaan ja sen takia parlamentin on nyt hyväksyttävä sellaiset eh, säännöt, jotka mahdollistavat kuulemistilaisuuksien järjestämisen niin, että eh, niiden seurannan helpoa on hyvä kertoa teille, että ensimmäinen rekisteröinti kansalaisaloitteelle tapahtui 9.5. Euroopan päivänä sen jälkeen on neljä aloitetta tullut. On hyvä, että näin moni on niistä kiinnostunut ja siksi kaikkien parlamentin valiokuntien osallistuminen pitää sitä etusijalle tässä mietinnössä. On varmistettava, että kansalaisaloite on vahva tapa ottaa asioita esille ja edistää osallistuvaa demokratiaa. Täällä on muutamia teknisiä seikkoja liittyen äänestysluetteloon, joita haluaisin vähän selventää ennen kuin menemme äänestyksiin ensinnäkin ennen kuin voidaan päästä hyvän, jotta voidaan päästä hyvään kompromissiin, päätin Alden neljä tarkastuksen poista äänestää ja poistin tukeni viideltä, josta, joka oli hyväksytty valiokunnassa. Ja sitten, jotta teksti olisi johdonmukainen, ehdottaisin, että jos tarkistus viisi hyväksytään, niin ehdottaisin sitä yksi tarkistuksen osasta kolme äänestettäisiin. Ja sitten jos yksi osa hyväksytään ilman kohtaa kolme, niin sitten tekisi toisen ehdotuksen. Toivottavasti te pystytte tätä kaikkea nyt seuraamaan ja sitten vielä eh, sähköinen äänestys olisi pyyntönä. Kiitos. Kiitokset Rova Gurmai. Eh, kohtahan osoittautuu, pysynkö minä perässä ja lähdemme varovasti käsittelemään tarkistuksia. Aloitamme eh, tarkistuksesta viisi. Siinä on kuusi osaa. Missään näistä ei ole esitetty nimenhuutoäänestystä, vain loppuäänestyksessä. Siksi kaikki avoimina äänestyksenä otamme aluksi ensimmäisen osan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Ketkä ovat toisen osan puolesta? Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Rova Gurmai, olkaa hyvä. I kindly ask to have an electronic vote on the... Minä pyytäisin kyllä sähköistä äänestystä tähän liittyen. Mielellään voimme äänestää tuosta toisesta osasta vielä koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja suurella enemmistöllä hyväksytty. Siirrymme nyt kolmanteen osaan. Kyseessä siis edelleen tarkistus 5. Rouva Gurmai. I feel very sorry as we already voted on the... On harmillista, kun me jo toisesta äänestimme, pyytäisin kolmannesta koneäänestystä. Eli kiitos siitä, että äänestettiin uudelleen, mutta minä äänestäisin tätä myös seuraavan kohdan osalta. Also, wir stimmen. No niin, äänestämme siis nyt koneellisesti tarkistuksen viisi osasta kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolmas osa on hyväksytty. Siirrymme neljänteen osaan. Ketkä voivat olla neljännen osan puolesta? Ja vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Tätä kuitenkin toivotaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja siirrymme, jaha, viidesosa onkin vedetty pois. Siirrymme nyt kuudenteen osaan puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Wir Mir wurde gesagt, dass Minulle todetaan juuri, että meidän tulisi nyt äänestää valiokunnan tarkistuksen yksi osasta viisi, koska kansanpuolue veti tarkistuksen edellisen osan viisi pois. Ketkä voivat olla sen puolesta? Siis viides osa, kyseessä valiokunnan tarkistus yksi. Vastaan, tyhjää, hylätty. Näin äänestämme vielä tarkistuksesta neljä ALDE-ryhmältä. Ketkä ovat tarkistuksen puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen kaksi. Siitä äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäisen osan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan yhtä lailla hyväksytty. Ja näin. Kokonaisäänestys nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut rouva Gurmai. Kaikille hyvää ruokahalua. Meillä on täällä vielä äänestysselitykset.